edustaja Rafa teillä on puheenvuoro. Ja hyvät kollegat, pyytäisin teitä hiljaisuuden vallitessa yksitellen poistumaan tältä salista. Frau van Nieuwenhuis. Wo Bitte sehr. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Eh, Kiitos eh, puhemies, komission jäsenkollegat. Huomenna me äänestämme hyvin tärkeästä lainsäädännöstä. Hetkinen vain. Hetkinen. Hyvät naiset ja herrat, toivoisin, että reiluuden nimissä hiljaisuuden vallitessa ilman, että keskustelette, poistuisitte salista. Tämä koskee myös ryhmien puheenjohtajia Harms ja Verhofstadt. Bitte sehr, Frau Kollegin. Olkaa hyvä, kollega, teillä on puheenvuoro. witam państwa. zapraszam do głosu sprawozdawcę panią. nyt annamme puheenvuoron esittelijälle. olkaa hyvä. Dank wel, voorzitter. Commissaris. Kiitos eh, puhemies, komission jäsen kollegat. Huomenna me tulemme äänestämään erittäin tärkeästä lainsäädännöstä. Asetus rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvona käytettävistä indekseistä. Tästä on tehty äh, paljon tutkimuksia. Viime viikolla oli paljon nimenomaan näistä suurista miljoonien sakoista, otsikkoja, kaiken näköisistä petoksista. Me puhumme jälleen äh, esimerkiksi tästä kiinteästä benchmark-hinnasta, indeksihinnasta, äh, jota oli väärin käytetty. Samoin Libor skandaali toi tämän asian uudelleen esiin. Tällä kertaa kyseessä oli Saksan pankki. Tämä vertailuarvojen väärinkäyttäminen on ollut nimenomaan manipulointia kaikilla mahdollisilla sektoreilla, myös hyvin tärkeissä viitearvoissa. Ja sen vuoksi koko alalle on erittäin tärkeää, että me saamme kunnolliset vertailuarvot, koska se on tärkeää äh, vakaudelle ja lainsäädännöllä me voisimme estää tällaisen äh, vertailuarvoilla tehtävän petoksen me äänestämme huomenna tästä ja me tulemme äänestämään koko rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja me haluamme suojella tällä lainsäädännöllä koko tätä sektoria. Me tarvitsemme siis selkeät vertailuarvoindeksit, kuten esimerkiksi Liborille joita käytetään päivittäin. Mutta lainsäädännössä tulee huolehtia myös siitä, että on mahdollisimman laaja tarjonta erilaisia indeksejä sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella. Suuri tarjonta johtaa siihen, että investoijat voivat siirtyä käyttämään muita vertailuarvoja. Ilman vaihtoehtoja yhä useammat välineet ja sopimukset joutuvat yhä pienemmän ryhmän käsiin ja sen jälkeen markkinoilla tapahtuu enemmän keskittymistä ja suurten indeksien tuottajien valta kasvaa ja samanaikaisesti rahoitusjärjestelmien riskit kasvavat samoin kuin talousriskit. Tämä teollisuus, eh, lainsäädäntö tulee suomaan tälle teollisuudelle mahdollisuuden eh, innovointiin ja se antaa myös parempaa markkinointikuria. Tämä merkitsee sitä, että myös lainsäädännössä täytyy tasapainoisesti kohdella kaikkia osapuolia. Ja tämä mietintö tarjoaa tätä eh, tasapainoa nimenomaan erilaisten viitearvojen välille sekä hyödyke- että johdannaissopimuksissa. Tarkoitus on nimenomaan suojella sijoittajia, antaa pääomamarkkinoiden kasvaa, tukea kasvua ja myös antaa mahdollisuus pääomamarkkinoiden innovoinnille. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että tämä hyväksyttiin 48 puolesta ja 10 vastaan ekonvaliokunnassa. Ja tämä tuki tuli onneksi kaikilta puolueilta sekä oikealta että vasemmalta. Haluaisin eh, kiittää varjoesittelyitä sydämellisesti heidän hyvin kollegiaalisesta ja rakentavasta tavasta, jolla he ovat olleet mukana tämän mietinnön laatimisessa. Ja odotan todellakin sitä, että me voimme jatkaa tätä eh, hyvää yhteistyötä kolmikantaneuvottelujen aikana. Ja minä kehotan kaikkia tukemaan tätä mietintöä niin, että me saamme nopean ja vahvan mandaatin lähteä eh, trilogiin. Me tulemme vielä tästä puhumaan tämän vuoden loppupuolella niin, että me saisimme hyvää lainsäädäntöä alalle. Kiitos. Uh, danke well, Madame Van New. Kiitos, edustaja Venemenhaisen komission nimissä. Komission jäsen Jonathan Hill, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Mr. President. Puhemies, hyvät naiset ja herrat vertailuarvot vaikuttavat vähäiseltä tekniseltä jutulta, mutta itse asiassa ne osuvat rahoitusmarkkinasektorin ytimeen ja laajemmekin talouden sydämeen. Sen perusteella rahoitussopimuksia hinnoitellaan. Ne määrittelevät myös monen monen rahoitustuotteen arvon. Ajatellaan korkoja, asuntoluotoja ja niin edelleen investointi- ja eläkerahastot, joihin ihmiset säästävät tulosten varten, käyttävät vertailuarvonsa tai suorituksensa mittaamiseksi. Eli tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy pystyä luottamaan vertailuarvoihin. Mutta kun ajatellaan tätä isoa määrää skandaaleja, niin se on murentanut luottamusta, eikä pidä myöskään unohtaa, että ei tämä ole uhreitta onnistunut. Minusta, jos sormeilla vertailuarvoja, niin se on varastamista. Tästä syystä luottamuksen palauttamiseksi olemme esittäneet, että vertailuarvoja tuottavat olisivat sääntelyn piirissä niin, että olisi kunnon hallintorakenteet paikalla ja myös se turistiriidat hoidettaisiin kunnolla niin, että vertailuarvojen määrääminen olisi läpinäkyvämpää ja taattaisiin, että tiedon lähteet ovat asianmukaisesti myös valvonnassa. Kun ajatellaan kriittisiä vertailuarvioja rajat tapauksissa, niin olemme sitten, että sielläkin tulisi kansallisten valvojen ryhmiä osana EAMV, ja näin voitaisiin jatkuvasti tarjota vertailuarvoja, edellyttää kuitenkin, että saadaan tietoa yrityksiltä tarvittaessa. Ei tämä ole mikään helppo juttu, mutta kuitenkin äärimmäisen tärkeä. Ja haluaisinkin onnitella Rova Nyvenhäysen hänen tavastaan hoitaa tämä ammattitaitoisesti. Odotan mielenkiinnolla keskusteluja vielä kolmikantaneuvottelussa. Kun ajatellaan tätä laajaa soveltamisalaa, se tarkoittaa, että tämän täytyy sopia pienille ja suurille vertailuarvoille. Ja vaikka ehdotuksessamme on suhteellisuuselementtiä, niin Ekon on halunnut ristiperusteisen lähestymistapaa edu, esittää. Olen kiitollinen ehdotuksistanne niin, että löytyy oikea tasapaino, koska EU on ensimmäinen alue, jossa tällaista sääntelyä hyväksytään. Meidän täytyy miettiä myös kolmansien maiden vertailuarvojen käyttöä. Rajat on pidettävä avoinna, mutta me emme saa tuoda vertailuarvoihin liittyviä riskejä. Tässäkin odotan mielenkiinnolla keskusteluja kanssani siitä, miten päästä näihin tavoitteisiin. Kaiken kaikkiaan uskon, että tässäkin on yksi tärkeä askel eteenpäin sen takaamiseksi, että rakennuspalikat ovat kunnossa vahvan rahoitusjärjestelmän luomiseksi. Nyt täytyy vain ruveta toteuttamaan toimenpiteitä. Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Ja nyt itrevaliokunnan nimissä puheenvuoron saa edustaja Matias. Kiitos puhemies. Suuri enemmistö EUn kansalaisista ovat jotenkin näiden vertailuarvojen vaikutuksen alaisina. Niitä tarjotaan eri tavoin kansalaisten käyttöön. Monet näistä ovat itse asiassa julkishyödykkeitä ja tämä tarkoittaa sitä, että hyödyt tulisi maksimoida ja tulisi huolehtia siitä, että haittaa ei synny reaalitaloudelle siksi, että on manipuloitu jotain. Manipulointitapauksissa pitäisi huolehtia siitä, että saadaan sopivat rangaistukset. Olen katsonut hyödykkeiden vertailuarvoja ja fysiä energiamarkkinoita. Meidän on huolehdittava siitä, että manipulointia ei tapahdu meidän on katsottava sitä, miten näitä vertailuarvoja luodaan ja tarjotaan. Olemme tietoisia siitä, että vertailuarvojen manipuloiminen saattaisi haitata ei ainoastaan investoijia, vaan myös loppukäyttäjiä eli kuluttajia, jos ajatellaan vaikka hintoja, joita kuluttajat joutuvat maksamaan energiasta tai kaasusta. Samoin eturistiriidat on muistettava jos kunnollista valvontaa ei ole eikä hyvää hallintoa, niin tällaisia välinkäytöksiä saattaa tapahtua. säätely ei ole toiminut ja siksi toivoisin, että saisimme aikaan järjestelmän, joka olisi kestävä ja jossa vertailuarvo heijastelisi sitä, mitä markkinoilla todella tapahtuu ja että kaikki tehtäisiin oikein ei olisi mahdollista lähteä korjaaviin toimiin, jos nähdään, että näitä indeksejä ja vertailuarvoja pyritään manipuloimaan. Ehdotuksiani ei kuitenkaan hyväksytty, mutta me uskomme kuitenkin, että meidän pitäisi katsoa tarkkaan, mitä näille vertailuarvoille on tehty. Nyt tarvittaisiin tiukempia sääntöjä, on ajateltava suhteellisuusperiaatetta – ei ole kunnollisia määräyksiä siitä, mitkä ovat esimerkiksi kriittisiä vertailuarvoja. Sosiaalidemokraattien ja vihreiden ehdotukset ovat ratkaisevan tärkeitä, jos haluamme todella sopivalla tavalla näitä asioita hoitaa. Mutta nämä ehdotukset hylättiin. Näin tärkeällä saralla on välttämätöntä, että todella teemme jotain, emme vain anna ymmärtää, että jotain tehdä. Me vastustamme siis tätä tulosta koska tässä ei ole riittävästi muutosta saatu aikaan. Ja sitten poliittisten ryhmien nimissä, ensin EPP-ryhmän nimissä, edustaja Niedemaja. Kaksi minuuttia puheaika, olkaa hyvä. Uh, dear colleagues, it was... Kiitos hyvät kollegat, esittelijä Korvan Fonhaisen hyvin selkeästi, samoin kuin komission jäsen sanoi, että tilanne on ollut hyvin huono ja tällä voi olla hyvin pitkälle meneviä vaikutuksia rahoitusmarkkinoiden vakaudelle ja uskottavuudelle. Tässä on otettu monia askelia, jotta saataisiin rahoitusmarkkinat vankemmiksi. Nyt me puhumme ehkäpä tästä viimeisestä askeleesta, kun me luomme turvallisempaa ympäristöä ja tuemme rahoitusmarkkinoita ja teollisuutta. Kysymys on siitä, että parannetaan tätä vertailuarvoa. Tämä on asia, joka käynnistettiin, kuten esittelijä sanoi, jo kauan sitten, ja ikävä kyllä edellinen parlamentti ei tätä hyväksynyt. Ja syyt olivat hyvin tekniset, koska komissio oli tehnyt hyvin pitkälle menevän ja syvän ehdotuksen, jossa tämä vaikuttaisi hyvin paljon pieniin toimijoihin. Tässä oli paljon kysymyksiä tästä asetuksesta ja siitä, miten se toimisi äh, kolmasissa maissa Euroopan ulkopuolella. Ja myös ähm, mitä Josko on tehnyt. Olen todella tyytyväinen siitä, että sain olla mukana esittelijän kanssa laatimassa tätä lainsäädäntöä, koska hän valitsi tällaisen tasapainoisen lähestymistavan ja hän otti huomioon kaikkein tärkeimmät vertailuarvot ja hän halusi myös, että ollaan avoimia, kun luodaan äh, näitä määritelmiä. Samanaikaisesti myös tasapaino kolman, suhteessa kolmansiin maihin on parempi ja myös suhteessa kansallisiin äh, rahoitusmarkkinavalvojiin. Minusta meillä on tässä erittäin hyvä ehdotus ja minä toivon, että parlamentti antaisi meille vahvan mandaatin neuvotella trilogissa sen vuoksi, että tässä nyt on tiettyjä eroja komission ja parlamentin kannan välillä ja toivon, että me saamme erittäin hyvän asetuksen, jolla täytämme kaikki odotukset. Kiitos. Eh, děkuji, pane poslanec. On behalf, uh... Kiitos. Sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Edustaja Fernandes, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat neuvotteluja käyneet viime kuukausina ehdotuksesta. Minä uskon, että aika merkittävällä tavalla alkuperäistä ehdotusta on pystytty parantelemaan. Minun ryhmäni, ST-ryhmän kanta, on pyrkinyt kohentamaan nimenomaan kriittisiä vertailuarvoja ja niiden valvontaa ja siksi huomiseksi saadaan äänestykseen myös määritelmä tälle vertailuarvolla niin, että voidaan myös kansalliset indeksit määritellä ja niin, että ovat hieman julkisia hyödykkeitä, kuten kollega Matiaskin toi esille, niin että pannaan järkevä hinta myös. Ja kriittisellä vertailuarvolla on takana myös toimivaltaisten viranomaisten kollegio EAMDn tuella. Sitä olemme vaatineet parlamentissa. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen valvontaan, jonka me olemme saaneet tähän kriittisillä ja vertailuarvoilla. Ja myös ajatellaan, mitä riskiä on rahoitusmarkkinoilla, että jos ajatellaan myös hyödykkeiden vertailuarvoja, niin nekin voidaan määritellä kriittisiksi nyt. Totta kai vastapuoleksi tässä on tullut hankaluuksiakin neuvotteluissa. Ajatellaan suhteellisuus, josta esittelijä puhui ja tässä edelleenkin puhuja puhui tästä. Jos on kyse muista kuin kriittistä vertailuarvoista, niin, niin siellä on jonkin verran sääntelyä, ainakin jotain rajunaehtoja. Minun ryhmäni halusi, että kansalliset toimijat ja viranomaiset pystyisivät valvomaan myös sitä, mitään erilaiset hallinnoijat selvityvät tehtävistään valvonnassa, että jälkikäteen voidaan analysoida näitä käsityksiä indeksien takana. Me saimme aikaan myös sopimuksen, että kolmansissa maisissa hoidettavat vertailuarvot tulevat mukaan joskon piiriin. Emme ihan kaikkia saaneet ehkä, mutta ihan hyvä sopimus, jonka myötä päästään siihen, että kansalaiset ja kuluttajat saavat paljon tukevampia ja vakavampia vertailuarvoja käyttöönsä. Muchas gracias. Kiitos paljon edustaja Fernandes. SR-ryhmän nimissä edustaja Case Winburn. Kaksi minuuttia. teidän puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää. Hän on tehnyt kovasti töitä ja pyrkinyt esittämään järkemmän mietinnön, jos otettaisiin kompromississa huomioon mahdollisimman monet ryhmät. Huomennahan tästä äänestämme. Tämä luo hyvät puitteet kansallisille viranomaisille valvoa hallinnoijia eurooppalaisissa puitteissa. Uusi väline mahdollistaa sen, että sijoittajat ja kuluttajat ovat suojeltuja kautta Euroopan unionin. Tämä lähestymisala keskittyy kriittisiin vertailuarvoihin, eikä ole liian tiukka niiden vertailuarvojen osalta, jotka voidaan helposti korvata. On ajateltava arvojen käyttäjiä, joiden on voitava päätellä, ovatko he tyytyväisiä siihen, miten niitä käytetään ja voivat valita myös vaihtoehtoja, jos niin haluavat. Suhteellisempi lähestymistapa parlamentin tekstissä ei kriittisten vertailuarvojen osalta on tervetullut. Kuitenkin se on mahdollista ainoastaan, jos jäsenvaltiolla on mahdollisuus myös päättää vertailuarvosta, joka ei luonnollisesti kuulu kriittisesti tärkeä, jos se on systeemisesti tärkeä omilla markkinoilla – tai antaa kriittinen arvo, jos ovat sitä mieltä, että tietty indeksi on erityisen altis manipuloinnille. Kun lähdemme neuvottelemaan neuvoston ja komission kanssa, kehottaisin kaikkia osapuolia erityisesti kiinnittämään huomiota sitä, siihen, miten säännöt kolmansien maiden suhteen liittyvät tähän ei-kriittisiin arvoihin. Joskon säännöt luovat hyvän pohjan sille, miten voidaan huolehtia hyvistä standardeista ilman, että voidaan synnyttää samantyyppisiä ongelmia kuin muun lainsäädännön osalta, jolla on ekstraterritoriaalinen ulottuvuus. Mielelläni teen yhteistyötä kolmikantaneuvotteluissa kaikkien kanssa, jotta voimme saada aika ratkaisun, joka on kaikille käytännönläheinen sopiva. Kiitos. Thank you. Kiitos oikein paljon. Alderyhmän nimissä edustaja Silvi Gylär. Kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos, puhemies. Kiitos komission ja sen, että olette täällä. Haluaisin Kooraa kiittää nyt on ryhmästä, jossa ajatellaan, mitä aikaisemmin täällä on saatu aikaan, niin tiedämme, miten vaikeasta kysymyksestä on kyse. Minun kiitos myös komission jäsenelle vahvoista sanoista toivottavasti sitten toteutuu myös kolmikantaneuvotteluissa, kun ehkä sitten katsotaan, kun on vähän vastahakoisuutta valtioiden puolelta, niin käytetään samanlaista kieltä sielläkin sitten. Kora on mielestäni saanut aika tasapainoisen tuloksen. Totta kai muut poliittiryhmät ovat urakoineet, ehkä sitäkin on syytä tähdentää. Sen sijaan henkilökohtaisesti olisin halunnut tätä vielä ratkaisevan roolin EAMVlle. Tällainen valvontalinnon niin luotiin nimenomaan siitä syystä, että rahoitusmarkkinoilla – ei olisi mahdollisuuksia peukaloida. Ja totta kai EMVllä on tärkeä viime käden ratkaisija kriittisissä vertailuroissakin. Se on hyvä, niin kaikki indeksit eivät liity välttämättä pankkikursseihin tai valuuttakursseihin. Se, että meillä on myös vertailu viitearvoista julkinen rekisteri, se on erittäin tärkeä ja vielä on myös valmian rooli suhteessa toimivaltaisiin viranomaisiin. Haluaisin kiinnitettävän huomiota r komission jäsen, ja jos neuvostokin olisi paikassa, sanoisin myös neuvostolle tämän nimenomaan EAMVn budjettiin. Sehän on kaikkien valvojen valvoja ja budjetti on jatkuvasti uhan alla ollut. Vaikea löytää tasapainoa siinä, että pitäisi säännellä ja sitten suhteellisuutta myös ajatellen, kuinka paljon näitä vertailuja on olemassa. Ehkä tämä voidaan käytännöllisesti toteuttaa myös sitten. Kiitos kuitenkin kaikille ja lykkäytykö kolmikantaneuvotteluihin. Merci beaucoup. Kiitos paljon. QNG-ryhmän nimissä puheenvuoron saa seuraavaksi edustaja Möristi. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Herra Hill mainitsi sen, että peukalointi on parastamista. Minä haluaisin puhua heille tästä asetuksesta, jonka tavoitteena nimenomaan olisi vähentää tätä vaaraa, että peukaloidaan vertailuarvoja. Mutta jos ajatellaan vähimmäisarvoja tässä uudessa säädöksessä, niin ne ovat kovin alhaisia. Ja jos ajatellaan, että pitäisi julkaista käytetyt tiedot, jotta voitaisiin, kun vertolaivoja laaditaan ja toteutetaan, niin kyse on kuitenkin salaisesta tiedosta, sitä paitsi tämä ei edusta markkinoita, jos ajatellaan kysyntää ja tarjontaa, kun siellä tarvitaan muitakin vaatimuksia sen tekemiseksi. Parlamentti pitäisi vaatia, että vähävaraiset perheet maksaisivat 300 euroa enemmän kuin toisin, jos europeria käytetään Totta kai tämä vaikuttaa vähävaraisiin, johtaa ensinnäkin siihen, että ei ole varoja ja sitten vielä häädetäänkin. Tässä ei huomioida kuitenkaan pankkeja ja siihen liittyviä riskejä. Muchas gracias. Kiitos paljon. Vihreän ryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Lambert. Merci, monsieur le Kiitos puhemies. Se, mikä nyt on silmipistävää vertailuarvojen historiassa, niin lakien rikkomukset ovat olleet valtavia muutenkin kuin vain kriisin aikana olisi luullut, että kriisi olisi saanut vähän järkeä aikaan pankeissa. Täällä mainittiin Deutsche Bank, mutta monetkin huvitelleet, no jaa huvitelleet, mutta peukaloiden kuitenkin vertailuiden omaksi hyödykseen vuosien ja vuosien ajan, ehkä vielä näidenkin päivinä. No totta kai on hyvä, että heidät on tuomittu sakkoihin. Pankit maksavat, eivät yksittäiset henkilöt ja muistuttaa, että joissakin maissa nämä ovat vero vähennyskelpoisiakin, eli veromaksaja viime kädessä maksaa nämä sakot. Eli totta kai on hyvä saada uusi asetus. Kiitos Cora van Nieuwenhuisenille tehdystä työstä. Kompromissa kompromissit on lähes loppuun asti, koska lopussa kävi sitten niin, että jotkut viime hetken tarkistukset jättivät tämän asetuksen ulkopuolelle, ajatellaan tiettyjä indeksejä, joita pidettiin kriittisinä. Haluttiin tiukka järjestelmä kriittisille vertailuarvoille ja sitten muille vähemmän tiukkaa. Ja ne tavallaan menivät nyt tämän porsareijan läpi. Sen verran voin todeta tästä, että olen iloinen että jäsenvaltio, joka eniten hallitsee näitä yhdistön kuningaskuntaa, ei olisi halunnut nimenomaan tiukempaa lainsäädäntöä kuin mitä me edes hyväksymme. Mutta mietin vähän kuten Silvi Kularkin, että kun ajatellaan rahoitussääntöä, vaikka tiedämme, että meillä on yhtenäismarkkinat, niin hyvä niin, niin loppujen lopuksi tämä jätetään jäsenvaltioiden viisauden varaan ilman, että EAMV paljon pystyy valvomaan, että sääntelyä toteutetaan. Eli emme voi olla ihan tyytyväisiä siihen, että se mikä on kriittinen vertailuarvo jätetään jäsenvaltioiden harteille. Jos halutaan viime hetkessä muuttaa huomista tekstyä tarkistuksiin, niin me tulemme niiden taakse kyllä. Merci beaucoup. Kiitos paljon edustaja EFTD-ryhmän nimissä. Seuraan puheenvuoron saa edustaja Steven Wolf, minuutti. En näe häntä täällä salissa, joten seuraavaksi edustaja Mono. Teillä on minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Oui, monsieur le commis... Herra komission jäsen, hyvät kollegat, kun olen seurannut keskustelua vertailuarvoista, niin on houkutuksena, että voidaan pitää tätä hyvin pet- suurena pettymyksenä. Kuitenkin tarvitaan yhteisymmärrystä niin, että vertailuvuoden on jotenkin säännellä, että tapahtuu skandaaleja, kuten aikaisemmin olen, val... olen sitä mieltä, että tässä on liian alhaiset rajat laitettu, kun ajatellaan Europoria. Mutta tietyt liikepankit ovat olleet nimenomaan skandaalien takana ja siksi on syytä toimia. Kyse on markkinoiden peukaloinnista niin, että Forexia määritellään. Tässä on monia skandaalia, rahanpesuakin ollut, veronkiertoa, vilppiä. Ja mitä enemmän säädetään lakeja, sitä enemmän pankit vain rehottavat. Kun ajatellaan, sakko ne ovat kovin vähäisiä, kun ajatellaan, että kymmeniä miljardia voittoja kuitenkin saavutetaan. Eli nyt meidän onkin kysyttävä, miten päästä eroon tästä infernaalisesta dynamiikasta. Ja totta kai täytyy pitäytyä vain kansallisvaltion e, ja kansallisen rajoin valvoa pääomavirtoja, ettei keinottelu jatkuisi. Kiitos. Merci. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Paunava. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. luottamus äh, arvopaperimarkkinoihin kärsi johtuen nimenomaan vertailuarvojen manipuloinnista. Tällainen pitäisi lopettaa ja pyrkiä saamaan aikaan vakautta. Meidän rahoitusjärjestelmämme täytyy olla avoimempi ja siksi pidän tätä ehdotusta erittäin tervetulleena ja onnittelen ja kiitän kaikkia kollegoita, jotka työskentelevät tämän parissa, koska he luovat, loivat eh, tässä puitteet sille, että tulevaisuudessa voidaan välttää tällaisia ongelmia. Suurimmalla osalla EU-jäsenvaltioista ei ole sääntöjä tai asetuksia liittyen nimenomaan näihin vertailuarvoihin ja siksi minusta meidän nyt täytyykin saada aikaan harmonisoitu puitteisto näille vertailuarvoille koko EU:ssa. Tällainen puitteisto johtaa parempaan luottamukseen ja parempaan äh, rahoitusmarkkinoiden avoimuuteen ja vakauteen. Meidän pitäisi myös katsoa äh, uusien sääntöjen äh, seuraamuksia. Jos joku jos ihmiset, jotka antavat näitä tietoja, ja jos he työskentelevät kovempaa, niin silloin he ovat kyenneet muuttamaan näitä ja manipuloimaan näitä tietoja. Sen vuoksi meidän täytyy nyt varmistaa se, että ei ole mitään lisätaakkaa markkinaoperaattoreille tästä asetuksesta. Minä pidän tätä hyvänä, koska tämä luo parempaa avoimuutta. Äh, Madame de Pité. Kiitos. Pervas seuraavan puheenvuoron minuutiksi. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Ensinnäkin kiitos esittelijälle. Aihe oli kovin tekninen, mutta kriittinen. Periaatteessa olemme täällä nyt käsittelemässä tekstiä siitä syystä, että oli tämä Libor ja Euribor-skandaalit, koska tämä haittaa rahoitusmarkkinoiden tasapainoa, haavoittaa niiden toimintaa ja viime kädessä saattaa olla todellista vaikutusta myös rahoitusoloihin taloudessa ylipäätään. Ja tästä syystä oli kiireellistä, että Euroopan unioni ryhtyisi toimiin. Totta kai kyseessä on kompromissista. Minäkin valittelen sitä, että EAMVn toimivalta, koska on kyse nimenomaan niiden suosituksen analyyseistä, vahvistunut e- sen enempää, kun ajatellaan, miten ensinnäkin määritellään kriittiset vertailuarvot ja miten niitä valvotaan. Yhtä lailla valittelen sitä, että tässä on liikaa jäsenvaltioilla nyt liikkumavara siinä, miten määritellään muut kuin kriittiset vertailuarvot. Ja vielä lopuksi puhemies, jos sopii, Euroopan unioni hyväksyy vaativan lainsäädäntöä nyt ja hakee sitten vastaavuutta myös muiden maailmankolkkien lainsäädännöstä sen pohjalta, mitä on jo olemassa, ilman että huomioida kuitenkin, mitä me olemme täällä päässeet eteenpäin tällä saralla. OECDssä pitäisi myös tätä viedä eteenpäin, varmasti liikkumavara siinä olisi. Mennä pidemmällekin. Minäkin toivotan neuvottelutiimeille lykkyä tyköä. Bardzo proszę o przestrzeganie. Kiitos. Pyydän kunnioittamaan puheaikoja. Olen ollut hyvän suvaitsevainen, mutta minulla on kyllä tietyt rajat kuitenkin. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Osog ECR-ryhmän nimissä minuutti. Kiitos oikein paljon puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tässä mietinnössä on hyvin tärkeitä ratkaisuja, jotka liittyvät vertailuarvoina käytettäviin indekseihin – rahoitusvälineessä ja rahoitussopimuksessa. Pidän määritelmiä hyvänä ja pidän hyvänä sitä, miten on eroteltu kriittiset ja ei-kriittiset vertailuarvot. Pidän hyvänä myös kaikkea, mitä IOSKosta on sanottu ja siitä, miten saadaan mahdollisuus käyttää kolmansien maiden tarjoamia vertailuarvoja. Jos näitä sääntöjä noudatetaan, säännöt ja luvut ovat luotettavampia. Tämä palauttaa luottamuksen rahoitusmarkkinoihimme. Kuitenkin on useita aloja, jotka hyötyisivät edelleen lisää parannuksista. Esimerkiksi lisäselvyyttä pitäisi saada koko tämän hankkeen soveltamisalaan tai parempaa säätelyä, joka liittyy tiettyjen hallinnoijien poikkeuksiin. Sama koskee sitä, miten saataisiin siirtymäkäyden sääntöihin enemmän avoimuutta. Kiitos oikein paljon. Edustaja Öflin EFDD-ryhmästä. En näe häntä täällä, joten puheenvuoron saa Barbara Kappel. Uh, um, Kiitos puhemies komission jäsen Hill Avoimet ja selkeät vertailuarvot ovat tärkeitä rahoitusmarkkinoiden vakaudelle. Jos eh, on 500 miljoonan euron rahoitus, sopimus ja väline, joka riippuu, siihen vaikuttaa vertailuarvo, niin tämänpäiväinen tilanne osoittaa, miten tärkeää on avoimuus. Täällä puhuttiin jo näistä skandaaleista, mitä tässä on ollut, ja tässä auttaa vain avoimuus. Avoimuudella vain me voimme ratkaista tämän manipulointikonfliktin koska Libor-skandaali osoitti tämän. Me voimme puhua yhteisistä menetelmistä, mutta me pääse eteenpäin, jos vertailuarvoja on manipuloitu. Joten tämä mietintö on ensimmäinen tärkeä asia, nimittäin tällä luodaan avoimuutta ja turvallisuutta ja myös äh, varmuutta ja vakautta, koska näiden toimijoiden on ilmoittauduttava ESMalle. Tärkeää on, että me saamme parempaa säätelyä ja tätä kautta me saamme sitten äh, pääomamarkkinat myös vakautettua ja se on tarpeen. Ah, Kiitos. Uh, uh, do you accept blue card? Hyväksyttekö sinisen kortin? Oui. Kyllä. No. Okei. Okay, uh... Selvä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, President. Kiitoksia kovasti puhemies. Minä haluaisin kysyä kollegalta, rouva Kappelilta, kun ajatellaan, miten paljon on peukaloitu vertailuarvoja markkinoilla, ja niitä oli paljon nimenomaan suurissa rahoituslaitoksissa – suurissa pankeissakin, niin sitten viime kädessä kuitenkin kriittiset indeksit määritellään jokaisessa jäsenvaltiossa. Eikö Euroopan unionin pitäisi nimenomaan määritellä nämä ja antaa ne kaikille rahoituslaitoksille koko unionissa? Thank you. It was the... Kiitos. Hersulitsaan kysymys näin. Olkaa hyvä. Minä olen sitä mieltä, että esittelijä tässä on esittänyt erittäin hyvän tasapainon nämä mainitsemanne kriittiset vertailuarvot, suuret ja pienet, raaka-aineisiin liittyvät ja niin edelleen. Minä olen ihan tyytyväinen tähän mietintöön, pidän sitä hyvänä. Okay. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Salini, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos puhemies. Mielestäni lähtökohtana on se, että tässä on tehty hyvää taustatyötä, kun ajatellaan mikä meidän tavoitteenamme on, varsinkin näinä kriittisissä oloissa, se, että saadaan luottamuksen palautettua. Jos että meidän täytyy tuomita totta kai skandaali, niin sitten meidän täytyy sen lisäksi myös ajatella tätä psykologista terrorismia, joka on ollut vallalla. Ja varmasti olisimme jo sen vuoksi ehkä tästä luopuneet, mutta kiitokset eri hyvin tehdystä työstä esittelijälle. Tässä on hyvä tasapaino löytynyt. Minusta on hyvin valittu se, että yksilöidään tarkemmin, minkälaisia eroavaisuuksia voidaan tehdä kriittisten vertailuarvojen ja muiden kuin kriittisten vertailuarvojen välillä. Minunkin maassani Italiassa on nähty tällainen siirtymä kun on ollut vaikeuksia, kun on kyse kahdesta ja puolesta miljoonasta perheestä, joka on joutunut vaikeuksiin kansainvälisestikin. Kyse on suurista laitoksista Italiassa. Deutsche Bank ehkä myös on pannut liikkeelle paljon johdannaisia, joka on monta kertaa kuin koko euroalueen PKT, mutta se, ettei luoda lisää pelkoa, vaan täytyy luoda enemmän luottamusta. Siinä se ratkaisu on. Kiitos. Hyväksyttekö sen kortin? Paul Rybihiltä. Kyllä. Herr Präsident, ich möchte... Kiitos puhemies. Haluaisin kysyä kollega Salinilta, miten hän uskoo, että vaikutukset eh, tulevat olemaan eh, PK-yrityksille ja millä tavalla byrokratia tulee tässä kehittymään? Tuleeko tällä olemaan positiivisia vaikutuksia? Prego, ole Olkaa hyvä. Siirispontuulin. Mieluusti vastaan kollega Ryybihille huolet siitä, mitä vaikutuksia tällä menettelyllä on pk-yrityksille. Siitä olen samaa mieltä. Joskus on vaikea vastata tätä kysymykseen, vaikka on paljon hyviä ehdotuksia, niin aina on vaik- nähty, että ei olla pystytty kaikki kysymyksiin vastaamaan asianmukaisesti. Ehkä ensimmäisenä huolenamme pitäisi olla se, että jotenkin luodaan reunaehtoja luottolaitoksille niin, että miettisivät paremmin pk-yrityksiä. Mutta miten, miten se onnistuisi, niin sekin tarkoittaa, että luottolaitosten rakennetta mietitään perusteellisesti, eikä tämä onnistu pelkästään vertailuarvojen kautta. Olen. Kiitos. En näe. Edustajan Hinen Chiliä. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Kosmiuk, minuutti. Przewodniczący, e, panie komisarzu. Kiitos puhemies. Komission jäsen. Minusta tuntuu, että Libor-manipulointi, johon pankit ja muut rahoituslaitokset syyllistyivät, on johtanut tilanteeseen, jossa yritykset ja yksityishenkilöt ovat menettäneet varoja. Ja sitten on päätetty rangaistuksista miljardien eurojen summista, mutta jos ajatellaan, miten investoijat ovat menettäneet tässä varoja, niin meidän on saatava hyväksyttyä säännöt, jotka estävät tällaiset skandaalit tulevaisuudessa. Tämä mietintö menee oikeaan suuntaan. Ensinnäkin halutaan tiukemmat normit ja standardit erityisesti niin kutsuttujen kriittisten vertailuarvojen osalta. Toisaalta halutaan huolehtia siitä, että väärinkäytökset eivät ole mahdollisia. Toiseksi halutaan enemmän avoimuutta, enemmän tietoa kaikista vertailuarvoista kaikille käyttäjille, jotta voidaan tehdä paremmalta pohjalta päätökset. Ja kolmantena vielä parempi hallinnointi näiden vertailuarvojen osalta. Minä toivon, että kun nämä säännöt saadaan voimaan, pystytään estämään tulevat skandaalit, sen tyyppiset, joita on nähty. Kiitos oikein paljon tästä tiivistä puheenvuorosta. Nyt edustaja Buda. Me olemme aina olleet huolestuneita vakaudesta, rahoitusmarkkinoiden vakaudesta. Ja sen vuoksi tällaiset rahoitusvälineet, joita käytetään erilaisissa rahoitussopimuksessa, olisi äh, säädeltävä hyvin, säädeltävä hyvin selkällä ja ennustettavalla lainsäädännöllä. Mutta meidän täytyy myös huomioida, että veltailuarvoja on käytetty markkinoiden manipuloimiseen ja siksi meidän täytyy identifioida mekanismit ja keinot, joilla voimme estää manipulointia niin, että voimme välttää markkinoiden häiriintymistä. Markkinoiden nopea kehitys se on niin nopeata, että, että päätösten tekijöiden on nopeasti myös löydettävä ratkaisut ja tavoitteena täytyy olla se, että vertailuarvoja ei enää voisi manipuloida. Siksi on myös erittäin tärkeää huomioida se tosiasia, että talousmarkkinat ja eri erilaiset taloudelliset todellisuudet luovat myös erilaisia vertailuarvoja. Unionin pitäisi löytää keinot säädellä näitä vertailuarvoja eri jäsenvaltioissa huomioiden kansallisen valtioiden tilanne, varsinkin silloin, kun kysymyksessä on toimet vain kotima yhdessä maassa. Meidän täytyy parantaa näitä valvontajärjestelmiä, samalla myös parata avoimuutta niin, että kaikki voivat tehdä kaikki päätöksensä oikean informaation pohjalta. Ja tämä on erittäin tärkeää, että me toimimme oikeudenmukaisesti kaikille, kaikkien toimijoiden suuntaan. Uh, Kiitos. Ja nyt menettely ilman puhujalistaa. Marina Becker, olkaa hyvä. Smatram da je potrebno donošenje uredbe kojom će se na razini Unije uspostaviti Kiitos puhemies. Me olemme nyt hyväksymässä esitystä, jonka myötä saadaan puitteet vertailuarvona käytettävillä indekseillä rahoitusvälineissä rahoitussopimuksissa. Tärkeänä periaatteena on suojella sijoittajia ja kuluttajia. On erittäin tärkeää huomioida kaikki vertailuarvot, joiden myötä sopimusten ja välineiden arvoa määritellään. Tai jos sijoiturahastojen suoritusta arvioidaan. Indeksien tarkkuus on tärkeässä asemassa. Minä tuen tärkeimpiä tavoitteita, joiden myötä voidaan kohentaa puitteita, joilla vertailuarvoja määritellään. Vaikutus budjetin ei saa olla estenä tätä hyväksyttäessä. Olen sitä mieltä, että vertoarvojen parempi määritelmä ja hallinnointi ovat sen arvoisia, että niistä on syytä myös maksaa kuluina se, mikä niihin menee. Energia-alalla on nähty myös esimerkkejä näiden merkityksestä. Kiitos. Seuraavana edustaja Kaputta. olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Rahoitusmarkkinat ovat olleet peukaloitinen kohteena vertailuarvojen osalta, muun muassa korkoja sekä Liboria että Euroboria. Tällainen peukalointi veltorarvoissa voi johtaa myös siihen, että taustalla on eturistiriitoja ja se on vaikuttanut koko talouteen. Ja kuluttajat ja sijoittajat menettäneet varoja, paitsi että luottamus katoaa kansalaisten parissa markkinoihin olisi hyvä saada vertailuarvin aikaan luottamusta, ei, jotta tiedetään myös mikä on laitonta, mikä ei ole. Samaa mieltä mietinnön kanssa tarvitaan parempaa hallinnointia ja huomioida eturistiriidatkin, että vahvistettaisiin läpinäkyvyyttä ja tiedon saatavuutta, kun arvoja määritellään niin, että on oikeassa suhteessa myös hallintojen vaatimuksia, että meidän täytyy jonkun verran myös yhdenmukaistaa vertailuarvoja, että päästään eroon systeemisistä vaikutuksista suuren arvojen osalta. Tämä täytyy suhteellisesti ja avoimesti tapahtua, kun ajatellaan, mitä jokapäiväisissä transaktioissa on, että kaikki tietävät, missä mennään. Grazie, onorevole. Kiitos. Desnotis on Arvoisa puhemies, suurpankit kuten Deutsche Bank ovat ansainneet valtavasti Liborin manipuloinnilla ja ovat laittomasti saaneet valtavat voitot. Pankkeja pelastetaan kuitenkin veronmaksajien varoilla ja nyt nämä pankit kuitenkin noudattavat politiikkaa, joka on haitaksi pienlainaille ja haittaa asuntolainamarkkinoita. Pieniä lainoja ottavat menettävät vartavat rahasummat liian suurten korkojen takia. Lisäksi peukaloidaan euron ja Sveitsin frangin välistä vaihtokurssia. Tämä on haitannut kuluttajien asemaa kuluttajille ei alun perin myöskään kerrottu, että lainat kallistuisivat siksi, että muutoksia tapahtuu Sveitsin frangin ja euron välisessä vaihtokurssissa. Näin on syntynyt valtavaa haittaa Euroopan kuluttajille. Kiitos. Ivan Jakobčić, olkaa hyvä. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Želim potpuno jasno podržati ovaj izvještaj Kiitos puhemies. On aivan selvää, että minä aion tukea tätä mietintöä. Olen sitä mieltä, että esittelijämme on löytänyt oikean tasapainon. Meidän täytyy vihdoinkin päästä eroon pankkien tavasta peukaloida arvoja ja päästä eroon tästä toiminnasta, jota on nähty viime kuukausina ja vuosina. Meidän täytyy vahvistaa rahoitusjärjestelmän vakautta, ja myös pääomamarkkinoita. Kollega juuri puhui epäoikeudenmukaisuudesta, kun ajatellaan mitä petoksia on liittynyt Sveitsin frankin vaihtokurssiin. Pankitkin ovat olleet tässä mukana ja siksi myös kuluttajat kansalaiset ovat nyt luottojensa vankeja. Meidän on syytä osoittaa solidaarisuutta poliitikkoina. Meidän täytyy puhua tästä myös tämän tyyppisissä yhteyksissä. Hvala. E, pan poseł Emanuel Glezos. Kiitos, edustaja Glezos. Αδελφοί, το σκάνδαλο με τη Deutsche Bank μου θυμίζει το... Deutsche Bank σκάνδαλι saa minut muistamaan sen kauhean roolin, joka Deutsche Bankilla oli Kreikan miehityksen aikana. Silloin Kreikan kansa kirjaimellisesti imettiin tyhjiin. Ja Saksa ei ole edes maksa velkojaan takaisin Kreikalle. Ja Deutsche Bank jatkaa tätä tuhoavaa rooliaan. Ehkä me puhumme tässä nyt ihan tyhjiä sanoja pankeista ja lainoista. Samanaikaisesti näemme, mitä Kreikassa tapahtuu. Kreikan kansa, eh, Kreikan kansa on riistetty vuosikaudet suuren pääoman taholta. Kreikan keskuspankki on huomannut, että vuodesta 2010 vuoteen 2014 216 miljardia euroa on kadonnut. Vain pieni osa siitä on annettu takaisin. Tämä on aika iso ero. Ja tämähän todistaa jälleen kerran, miten turhia kaikki meidän ponnistelumme ovat. Kiitos, Inga Šoltes. E, gospod predsednik, hvala za besedo. Pravzaprav končno e, bi lahko... E, Kiitos, arvoisa puhemies. Voitaisiin sanoa, että vihdoinkin tämä ehdotus on saatu. Asetus menee oikeaan suuntaan koska monet rajoitusvälineet ovat riippuvaisia näistä vertailuluvuista. Kyse on miljoonista ja miljoonien arvoisista investoinneista, jotka on sidottu näihin vertailuarvoihin. Tämä koskee myös asuntolainoja voi johtaa huonompaan tilanteeseen asuntolainoja ottajien osalta. Aikaisemmin on spekuloitu ja maniloitu paljon näiden manipulointien ja spekulointien kautta voidaan luoda ikään kuin spekuloiden pääomaa. Meidän on siksi huolehdittava paremmasta avoimuudesta. Me tarvitsemme myös tiukkoja sanktioita ja valvontamekanismeja. Kiitos. Kiitos. Ja viimeisenä edustaja Frunzulitsa. So, Mr. President. Thank you so much. Kiitoksia kovasti puhemies. Olen kiitollinen siitä, että mietinnössä SD-ryhmä pystyy saman aikaan hyvän tasapainon, kun ajan kriittisiä ja muita kuin kriittisiä vertailuarvoja. Ne ovat, siellä ovat mukana myös hyödykkeitä koskevat vertailuarvot. Kuten aikaisemmin tässä totesinkin, vastustan ehdottomasti sitä, että kriittiset vertailuarvot määritellään kussakin jäsenvaltiossa Euroopan unionissa. Minä uskon yhtä lailla, että on erittäin tärkeää, että Euroopan unionin lainsäädäntöpuitteissa hoidetaan tämä, jotta vältytään markkinaväärinkäytöksiltä ja skandaalilta, joita on nähty aikaisemmin. Haluaisin kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä hyvästä tasapainosta, joka nyt viime kädessä löytyy tekstissä. Kiitos puhemies. Multumask. Kiitos. Nyt komission nimessä puheenvuoron saa komission jäsen Jonathan Hill. Teidän puheenvuoro, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kiitos. Kiitos kaikille jäsenille osallistumisesta. Tämä oli mielestäni loistavaa keskustelua. Ensinnäkin minusta tuntuu, että selkeästi ollaan pitkälti samaa mieltä siitä, että meidän on lähdettävä toimiin, jotta voidaan estää manipulointi, joka on käynyt ilmi liian usein tähän mennessä. Avoimuus on tärkeää, siitä ollaan samaa mieltä. Parempi hallinnointi myös. Samalla ollaan sitä mieltä, että parempi säätely, parempi valvonta ovat paikallaan. Taidamme olla myös samaa mieltä siitä, että esittelijä on esittänyt hyvät puitteet vaikka ymmärrän, että jotkut haluavat osittain mennä pidemmälle, oli kyse sitten hallinnoinnista tai ei-kriittisistä vertailuarvoista, mutta kun keskustelua kuuntelin, tulin vakuuttuneeksi siitä, että voimme yhdessä nopeasti edetä tämän asian puitteissa. Siitä oli sietoa kuluttajille, investoijille ja näin voitaisiin myös lisätä luottamusta markkinoihin. Ja tämä loisi myös rahoitusvakautta. Minusta tuntuu, että tarvitsemme näitä toimia käyttöön mahdollisimman nopeasti. Jotkut jäsenet ovat puhuneet siitä, kuinka pitkään on mennyt ennen kuin olemme päässeet tähän tilanteeseen. Nyt meillä on mahdollisuus edetä nopeammin, kun ehdotukselle on saatu tukea ja tämä mahdollistaa sen, että vankkoja vertailuarvoja voidaan EU-markkinoilla käyttää, voidaan toimia manipulointia vastaan – ja estää ongelmat kriittisten vertailuarvojen osalta. Joten komission nimissä haluaisin sydämellisesti kiittää esittelijää, kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet kovasti töitä. Tämä työ on ollut menestyksekästä, näin on päästy eteenpäin tämän lainsäädäntötyön kanssa. Ja mielelläni rakentavassa hengessä lähden neuvottelemaan kolmikantaneuvotteluissa. Toivon, että tämä työ saadaan ripeään päätökseen, koska tämä on asia, johon todella on puututtava. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Ja sitten lopuksi esittelijä saa puheenvuoron. Edustaja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluan kiittää kaikkia puhujia heidän osallistumisestaan ja heidän arvokkaasta tuestaan. Olen todella tyytyväinen tähän laajaan tukeen. Emme nyt luonnollisestikaan kyenneet kaikkia sataprosenttisen tyytyväiseksi tekemään, mutta olen iloinen siitä, että tämä mietintö kokonaisuudessaan saa laajaa kannatusta. Ja haluan myös kiittää kaikista näistä kaunista sanoista, mutta haluan myös jakaa ne työntekijöideni kanssa, jotka ovat tehneet tähän erittäin paljon työtä. Samoin haluan myös kiittää Alden poliittista neuvonantajaa ja Ekonin sihteeristöä. Tämä oli minun ensimmäinen mietintöni ja oli aika moinen työ kerätä kasaan kaikki asiat, kuinka ne hoituvat tässä parlamentissa. Joten sen vuoksi haluaisin kiittää erityisesti kaikkia avustajia. Ja sen lisäksi eh, minusta herra Mone on tämä nyt väärin, jos hän on sitä mieltä, että kriittisissä vertailuarvoissa olisi kysymys vain eh, Euriborista ja Laiborista. Näin ei ole vaan me emme puhu ainoastaan kvantitatiivisista kriteereistä, vaan myös laadullisista. Ja sen vuoksi aina on arvioitava, onko joku kriittinen vertailuarvo vai ei. En nyt äh, käsittele sen enempää sisältöä, koska silloin tämä keskustelu venyy liian pitkäksi. Jatkamme varjoesittelijöiden kanssa työtä ja samoin luonnollisesti komission ja neuvoston kanssa pian trilogissa. Ja toivon mukaan me sitten mahdollisimman nopeasti pääsemme eteenpäin, että saamme eh, selkeät, eh, hyvät eh, säännöt vertailuarvoille. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Jos tämä oli ensimmäinen kerta, kun toimitte esittelijänä, onnittelut ovat todella